Ja sanokaa Barrosolle, että emme saa tässä kulkea niiden tahdissa, jotka ovat kaikkein vastahakoisempia, kaikkein hitaimpia, vaan niiden kelkassa, jotka ovat EU-myönteisiä. Kiitos edustaja Tserkas. Tämä keskustelu on tätä myöten päättynyt. Äänestys huomenna kello 12. Seuraavaksi suullinen kysymys. Komissiolle kyse on nuoriso takuusta Tämä on työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnalta. Ja ensiksi kollega Beres, joka on tämän suullisen kysymyksen laatinut. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Monsieur le, le... Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komission edustaja heinäkuussa jo esititte tämän aloitteen nuorisotakuusta, jota Euroopan parlamentti teiltä pyysi. Asiat etenevät ja hyvä niin. Ja olemme ymmärtäneet, että seuraavat työllisyys- ja sosiaaliasiainministerien ministerien ähm, neuvosto 7. päivä helmikuussa Dublinissa keskustelee nimenomaan tästä nuorisotakuualoitteesta. Ja tämän suullisen kysymyksen merkitys ja siihen liittyvän päätöslauselman merkitys on juuri siinä, että me tuemme täysin kaikkia ponnistuksia nuorisotakuun suhteen. On erittäin tärkeää äh, taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Tämänhetkinen nuorisotyöttömyyden taso Euroopassa ei kerta kaikkiaan ole hyväksyttävissä. Meidän täytyy kaikin tavoin sitä torjua. Ja kuten äh, esimerkit ovat osoittaneet esimerkiksi Itävallassa, Ruotsissa ja Tanskassa ja myös Ranskassa viime aikoina on olemassa hyviä esimerkkejä siitä, miten nuorisotyöttömyyttä voitaisiin torjua. Se ei välttämättä ole muiden politiikkojen seurausta. Meidän tulisi olla päättäväisempiä ja, ja ponnekkaampia. Me emme saa antaa nuorten hukkua, että he katoavat järjestelmästä. On tärkeää taata nuorille, että neljän kuukauden sisällä työttömäksi jäämisestä tai opintojen valmistumisesta heille tarjotaan opiskelupaikka tai, tai harjoittelupaikka tai työpaikka. On tärkeää, että nuorta sukupolvea ei hukata. Ja komissio on tehnyt ehdotuksen, joka on jäsenvaltioiden harteilla pitkälti, että jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään rakennerahastoja hyväksi nuorisotakuun järjestämisessä ja että sosiaalirahastoakin voitaisiin tässä hyödyntää. Ymmärrämme kyllä tämän lähestymistavan ja se on tietysti realistinen lähestymistapa, mutta tässä nyt vaadit, pitäisi esittää entistä päättäväisempiä vaatimuksia myös jäsenvaltioille, jos aiotaan rahoittaa tämä nuorisotakuu rakennerahastoilla ja sosiaalirahastoilla, niin täytyy muistaa, että 25 prosenttia kohesio rahastosta äh, kuuluu sosiaalirahaston piiriin. Tämä muistettakoon. Ja tämän lisäksi täytyy muistaa, että jotta voitaisiin kompensoida makrotaloudelliset epätasapainotilanteet, tilanteet, Euroopassa ottaen huomioon, että nuorisotyöttömyys on eurooppalainen vitsaus, niin täytyisi ottaa käyttöön eh, todellisia eurooppalaisia mekanismeja, joilla eh, nuorisotyöttömyyttä voitaisiin torjua. Näitä asioita pitäisi käsitellä ministerikokouksessa helmikuussa. Ja me toivoisimme myös, että nuorisotakuuta rakennettaessa sitä sopeutettaisiin valitseviin olosuhteisiin otettaisiin huomioon se maailma, jossa nuoret tällä hetkellä elävät. Tämä ei ole vain eurooppalainen ongelma, vaan täytyy muistaa, että nuoret ovat hyvin usein heikossa asemassa työmarkkinoilla muuallakin maailmassa, erityisesti työttömät nuoret, heidät leimataan hyvin helposti ja olisi tärkeää, että tähän puututaan senkin takia, koska joutilaat nuoret ovat sitten myös populismin uhreja hyvin helposti. Ja tällainen nuorisotakuu tulisi järjestää siten, että otettaisiin huomioon, mikä on valmistuneiden työmarkkinatilanne, miten heidän pääsyään työmarkkinoille voitaisiin helpottaa valitettavasti. 25 vuotta ei ole tässä mikään ikäraja ja tässä on nyt esitetty tilastotietoja eurooppalaisesta työttömyydestä. Tällä hetkellä viidesosa työttömistä ei ole koskaan edes työskennellyt ja hyvin suuri osa nuorista, kolme neljäsosaa näistä on, on nuoria, alle 25-vuotiaita. Me emme saa nyt hukata tätä nuorta sukupolvea. Sitä ei missään nimessä saa tehdä. Ja jos me haluamme lisäksi, että Euroopan unioni pystyisi vastaamaan haasteisiin, pystyisi innovoimaan – meidän täytyy saada nuoriso töihin, nuorisoharjoittelupaikkoihin ja sitä kautta työmarkkinoille. Jotta tässä onnistutaan, niin meidän täytyy olla innovatiivisia eh, kehityksen etulinjassa, jotta voimme eh, jatkossakin puolustaa eurooppalaista yhteiskunnallista mallia. Näinhän puheenjohtaja Barrosokin on vakuuttanut vähän aikaa sitten. Arvoisa komission edustaja, minä nyt luotan teihin, että te tuossa työllisyys- ja sosiaaliasiain ministerien neuvostossa helmikuussa todella viette eteenpäin tätä hanketta ja korostatte sen merkitystä, jotta se todella toteutuu. Kiitos. Kiitos edustaja Beres ja sitten komission edustaja komissaari Andor, olkaa hyvä. Mr. President, um, Kiitos puhemies hyvät edustajat. Haluan kiittää työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvoston puolesta siitä, että olette eh, jättäneet tämän suullisen kysymyksen tästä nuorisotakuusta. Tässä pääsenkin samalla selventämään muutamia asioita sen toimeenpanoon liittyen. Ensinnäkin olen edustaja Beresin kanssa samaa mieltä siitä, että rahoitus on tärkeä asia. Nuorisotakuu takuulla on tietysti oma hintalappunsa, mutta työttömyyden kustannukset sinänsä ovat tietysti paljon korkeammat. Nuorisotyöttömyys on valtavan kallista. Se maksaa jäsenvaltioille 153 miljardia euroa vuodessa erilaisina maksettuina etuina, menetettyinä veroina ja niin edelleen. Tämä tulee vielä sen lisäksi, että pitkäaikaistyöttömyydellä on omat kustannuksensa yhteiskunnalle – ja nuoret itse kantavat osan näistä kustannuksista. He ovat suuremmassa, suuremmassa vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta, köyhyysriski kasvaa myös. Tästä syystä komissio on valmis rahoittamaan nuorisotakuuta sosiaali- Euroopan sosiaalirahastosta ja muista rakennerahastoista. Nämä rahamäärät riippuvat, kuten tiedätte, näistä neuvotteluista, joita käydään monivuotisesta rahoituskehyksestä – ja tässä asiassa luotamme teidän tukeenne, jotta saamme seuraavalla ohjelmakaudella Euroopan sosiaalirahastosta varoja nuoristakuun rahoittamiseen. Jäsenvaltioista riippuu paljon nuorisotakuun sisältö, siitä minkälaisia kumppanuussopimuksia komission ja jäsenvaltioiden välille tehdään. Meidän tulee perustaa järjestelmiä ja näissä neuvotteluissa käydään läpi, minkälaisia näistä ohjelmista tulee. Komissio on samaa mieltä siitä, että jotta nämä ohjelmat olisivat tehokkaita, me tarvitsemme vahvaa yhteistyötä kaikkien asianosaisten kesken. Ja komissio ymmärtää myös, että tämä ei suinkaan ole helppoa monessa jäsenvaltiossa – Monissa jäsenvaltioissa on jo kehitetty nuorisotakuun kaltaisia järjestelmiä ja siksi olemme laatineet suosituksia, joilla saataisiin aikaan näitä vahvoja kumppanuuksia. Nuorisotakuuseen liittyvien ohjelmien kierros ja ehdotuspyyntö aloitettiin viime kesänä ja tavoitteena on saada aikaan hankkeita, ne valitaan itse asiassa tässä seuraavina viikkoina ja toivon mukaan sitten tätä tietotaitoa ja tietämystä voidaan jakaa jäsenvaltioiden kesken. Komissio ymmärtää, minkälaisia rajoituksia tähän asiaan liittyy. Säästöjä tehdään jokaisessa jäsenvaltiossa ja ne koskevat myös nuorisotyöttömyyteen liittyviä toimia. Mutta haluaisin vielä toistaa, että tähän nuorisotakuuseen panostetut rahat saadaan kyllä tulevaisuudessa takaisin. Vuosittainen tai vuotuinen kasvuselvitys on tämän selvästi näyttänyt ja monet muut komission tutkimukset ja raportit tukevat tätä väittämää. Eli nuorisotakuuseen investointi kannattaa. Tietenkään lähestymistapa ei voi olla sama jokaisessa jäsenvaltiossa – mitään yh- kaikille sopivaa ratkaisua ei ole olemassa. Jokaisen jäsenvaltion oma lähtötilanne tulee ottaa huomioon. Pitää tarkastella, minkälainen nuorisotyöttömyystilanne on ja minkälainen tilanne työmarkkinoilla yleensä kussakin jäsenvaltiossa on. Ne nuoret, joihin nämä toimet kohdistuvat, eivät suinkaan ole mikään yhtenäinen ryhmä. Siellä on eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia ihmisiä ja niin edelleen. Ja kaikkien näiden eri ryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon Joillakin nuorilla on edessään moninkertaisia esteitä, kun he pyrkivät työmarkkinoille. Me tarvitsemme kuitenkin näille ohjelmille vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden, jotta voidaan tukea yhteisiä arvoja. Meidän tulee pystyä kehittämään solidaarisuutta myös näinä tiukkoina talousaikoina, erityisesti mitä tulee rahan käyttöön. Eurooppalainen talouden ohjausjakso edellyttää sitä, että nuorisotakuun toteutumista valvotaan monella eri tasolla. Tähän tulee aivan oma ryhmänsä. Ja me haluamme luoda myös strategian, jolla kannustetaan jäsenvaltioita jakamaan kokemuksia keskenään. Aikomuksena on myös säännöllisesti tarkastella ja seurata nuorisotakuun toteutumista käytännössä. Haluamme seurata, minkälaisia tuloksia sillä on saavutettu. Ja osaltaan tämä tulee toimimaan vuotuisen raportin puolesta. Lopuksi, hyvät jäsenet, haluaisin vakuuttaa, että nuorisotakuun takuuta on jo esitelty neuvostossa ensimmäisen kerran ja suurin osa jäsenvaltioista otti oikein lämpimästi tämän aloitteen vastaan ja aikoo tehdä nyt rakentavasti yhteistyötä työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvostossa. Irlannin puheenjohtajuuskaudella. Kiitos. Kiitos komission edustaja Andor. Sitten poliittisten ryhmien puhujat seuraavaksi kollega Eri kaksi minuuttia. Eh, Kiitos, puhemies. EPP ja EPPn ryhmän jäsenet pitävät tätä ehdotusta hyvänä. Mielestämme se on myönteinen esitys. Me tunnemme faktat EUn nuorisotyöttömyys on noussut lähestulkoon 23 prosenttiin. Yli 5 miljoonaa nuorta on ilman työtä. Ja joissakin maissa nuorisotyöttömyys on jopa 45 prosenttia, toisissa 25 prosenttia. Tähän tilanteeseen pitää puuttua. Ja siksi olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että komissio on alkanut toimia näissä asioissa hyvin aktiivisesti. Pitää kuitenkin myös ottaa huomioon se, kuka maksaa näiden ohjelmien kustannukset. Tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastausta vaan olemme tässä hieman epävarmoja. Komissiolla on lukuisia aloitteita, mutta mm, usein käynnettä niin sanotusti käytetään samoja rahoja useaan otteeseen ja jäsenvaltiot jätetään oman onnen sanojaan. Eri jäsenvaltioiden tilanne, nuorisotyöttömyyden muoto on usein erilainen ja siksi tarvitsemme useanlaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ja haluaisin korostaa, että EU yksin, eivätkä myöskään jäsenvaltiot yksin voi luoda työpaikkoja, vaan tarvitaan dynaamista taloutta ja meidän pitää pelastaa kohesiorahaston varat ja laajentaa niitä entisestään. Kiitos. Minuutin. Kiitos kollega Jori. Sitten kollega Serkas, yksi minuutti. Mikro, mikro. Gracias, señor comisario. Kiitoksia komission jäsen. Sosialistit ovat hyvin tyytyväisiä tähän aloitteeseen. Me tuemme teitä ja EPSCO neuvosto toivottavasti vie tätä asiaa, tätä loistavaa ajatusta eteenpäin. Kuten kuulimme, nuorisotyöttömyys on paikoittain jopa lähestulkoon 50, 50 prosenttia ja joillakin Espanjan alueella jopa 70 prosenttia. 80 prosenttia. Tämä ei ole mikään ongelma, vaan tämä on draama, todella valtaisa draama. Ja tämä vaikuttaa kaikkien nuorten tulevaisuuteen. Ja jos tätä ongelmaa ratkaista, Euroopalla ei ole tulevaisuutta. Tässä puhutaan siis takuista. Nyt tarvitaan muutosta. Ei riitä, että toimitaan vanhaan mallin, koska tällaisen tragedian on jouduttu. Tarvitaan mielikuvitusta, uusia toimijoita ja pitää todella suhtautua vakavasti, ei ainoastaan nuorten, vaan meidän kaikkien ongelmaan. Kiitos kollega Serkas. Sitten kollega Hirs, kaksi minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komission edustaja. Nuorisotyöttömyys EU:ssa on yli 20 prosenttia, joissakin maissa jopa 50 prosenttia, niin onhan aivan selvää tätä taustaa vasten, että meidän täytyy ryhtyä kiireellisiin toimiin. Ei ainoastaan sellaisiin toimiin, jotka vaikuttavat pari vuoden kuluttua, vaan todella myös nopeisiin toimiin, jotka antavat nuorille uusia näköaloja. Nuorisotakuu on hyvä idea, emme halua hukata yhtä kokonaista sukupolvea, se on selvää, mutta nuorisotakuu ei voi olla mikään työtakuu. Työ ja työpaikka luodaan reaalitaloudessa, niitä ei voida taikoa jollain EU-ohjelmalla, mutta nuorisotakuu voi tietysti auttaa nuoria löytämään näitä työpaikkoja, mahdollistamaan asioita – parantamaan työllistettävyyttään ja sen sellaista. Saksassa on alkanut uusi ohjelma, jolla pyritään lisäämään ammatillista liikkuvuutta nuorten keskuudessa. Ja tämä nimenomaan tarjoaa nuorille mahdollisuuden, siis sellaisille nuorille, joilla ei ole koulutusta tai työpaikkaa, tulla Saksaan ja työllistyä siellä. Tällaisia aloitteita on varmasti monia ja olisi hyvä yhdistää nämä kansalliset aloitteet eurooppalaiseen nuorisotakuun. Ja eurooppalainen nuorisotakuu täytyy rahoittaa sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastosta, koska näistä löytyy rahoitusta tällaisille toimille. On tärkeää, että työmarkkinoista saataisiin entistä eurooppalaisemmat ja tällä tavoin voisimme tulevaisuudessa taata enemmän tulevaisuuden näkymiä nuorille. Kiitos kollega Hirs. Sitten kollega Turunen puolitoista minuuttia. Situationen for Europas unge er på alle måder alvorlig. Næsten hver fjerde ung i Europa er uden arbejde, og de Tilanne Euroopassa on todella huono. Monet ovat ilman työtä ja taloudelliset näkymät ovat heille todella heikot. Ja poliitikkoina meidän pitää pohtia ollaanko tässä nyt uhraamassa kokonainen sukupolvi. Tämä sukupolvi nyt ensimmäistä kertaa EUn luomisen jälkeen on varsa joutua heikompaan asemaan kuin edellinen sukupolvi. Oma äitini 80-luvulla joutui taistelemaan työpaikan puolesta – Tämä ei ollut helppoa. Tiedämme, että tilanne vaikutti yksilöihin ja laajasti koko yhteiskuntaan. Meidän pitää nyt oppia menneistä virheistä ja todella toimia päättäväisesti. Näin voimme tehdä käyttämällä tätä eurooppalaista nuorisotakuuta. On hirveää, että Euroopan nuoret ovat niin heikossa tilanteessa eikä päättävän elitin tarvitse kantaa tästä vastuuta. Tätä ei voida hyväksyä. Tällainen nuorisotakuu on kriisiaikona hyvä ehdotus. Komissio on tehnyt ehdotuksen ja tästä kiitän komissiota. Ja Irlannin puheenjohtajakaudella ja ministerineuvostossa on paljon tehtävää. Me ja koko Euroopan kansa odottaa teiltä paljon. Kiitos kollega Turunen. Sitten puolitoista minuuttia kollega Jarik. Komissaire. Niin puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unioni ei voi olla sellainen paikka, jossa ihmisillä ei ole työtä, eikä asuntoa, eikä koulutusta, eikä tulevaisuutta. Mutta se on todellisuutta miljoonille nuorille. Näihin nuoriin nyt nuor, tällä nuorisotakuulla pyritään pääsemään käsiksi. Kyse on myös siitä, miten työttömyyteen yleensä sosiaalisessa mielessä yhteiskunnassa pureudutaan. Me emme voi uhrata näitä nuorten sukupolvia, sillä silloin Eurooppa on vahvassa laskusuunnassa tulevaisuudessa. Sen rappio on jo edessä. Me tarvitsemme politiikkaa, joka edistää tätä nuorten asiaa Muutoin työttömien nuorten määrä kasvaa jatkuvasti. Meidän tulee antaa nuorille uusia oikeuksia, erityisesti koulutukseen liittyviä oikeuksia ja tällainen toiseksi mahdollisuudeksi nimetty oikeus. Eurooppalainen sosiaalinen oikeus on universaali käsite. Se takaa tietyn sosiaalisen turvan tason jokaiselle eurooppalaiselle. Ja tämän tulee päteä myös nuoriin. Sen tulee varmistaa se, että ihmisillä on työtä, riittävä palkkataso, pääsy sosiaaliturvan piiriin ja myös koulutusta siinä työpaikassa, jossa on. Tämä nuorisotaku on tärkeässä osassa, kun tätä pyritään takamaan. Me tarvitsemme varoja, jotka on osoitettu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Kiitos edustaja Leija Rik. Se oli sitten viimeinen poliittisten ryhmien puolesta puhuja. Seuraavat puhujat ovat tuossa. Kollega Mann ensiksi. Arvoisa puhemies, nuorisotyöttömyys Kreikassa ja Espanjassa on 55 prosenttia. Se on todella mahdoton luku. Saksassa se on vain 8 prosenttia. Tässä on todella kuilu revennyt Eurooppaan. Etelä-Euroopassa kasvaa menetetty sukupolvi ja komissio on laatinut paketin työttömyyden torjumiseksi. Hyvä niin. Ja nuorisotakuu on kyllä Euroopan parlamentin idea. Jo lokakuussa 2010 minä esitin sitä mietinnössäni, jossa pureuduttiin sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. On tärkeää, että nuorille osoitetaan harjoittelupaikka tai työpaikka ja että heille tarjotaan mahdollisuus pätevöityä, jotta he voivat työllistyä paremmin, jotta heidän työllistettävyytensä paranisi. Nuorisotaku, joka voitaisiin rahoittaa sosiaalirahastosta, hyödyttää kaikkia osapuolia ja ja tämä ei kuitenkaan ole mikään sosiaalinen riippumatto, jonka varaan voisi heittäytyä. On tärkeää, että pidetään kiinni nuorison merkityksestä. Nuoriso on se, joka rakentaa tulevaisuuden yritykset. Meidän tulisi investoida entistä enemmän nuoriin, koulutusjärjestelmiin ja niin edelleen. Kuusi maata Euroopassa haluaa kopioida Saksan oppisopimusjärjestelmän ja ja se, että Saksassa se on osoittautunut niin toimivaksi malliksi, on erittäin hyvä merkki. Kiitos. Kiitos kollega Mann, sitten kollega Regner, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Komission jäsen, te tunnette luvut oikein hyvin. 5,5 miljoonaa nuorta on työttömänä. 56 prosenttia on Espanjan nuorisotyöttömyys. Nämä eivät ole lukuja, vaan skandaali nyt pitää todella toimia pikaisesti. Tarvitaan toimia nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi ja siksi on hyvä, että komissio esitteli tämän paketin joulukuussa. Olen itävaltalainen, jossa, maa, jossa tätä nuorisotakuuta on käytetty. Meillä on tällainen oppisopimusjärjestelmä ja meillä on myös työmarkkinaosapuolet mukana tässä. Tämä on ollut menestyksen malli. Mekin voimme tehdä hyvin paljon ja vielä enemmän. Ja me todella tarvitsemme eurooppalaisia toimia esimerkiksi Kreikan ja Espanjan suhteen. Miksi meillä ei voisi olla esimerkiksi omaa rahastoa, joka puuttuisi nuorisotyöttömyyteen? Se voisi olla sosiaalirahaston alaisuudessa. Ja pyydän vielä hieman lisäpuheaikaa. Puhemies keskeyttää. Arvoisa kollega, olen todella pahoillani, mutta meidän täytyy pitäytyä näissä puheajoissa. Seuraavaksi kollega Harkin, yksi minuutti. Mr. President, I welcome the youth Kiitos puhemies. Minusta nuorisotakuu on erinomainen asia ja jos se saadaan toteutettua, se on kourin tuntuva asia jonka EU voi tässä tehdä, mutta se on kuitenkin vasta ensimmäinen askel tässä tähän kriisiin vastaamisessa. Meidän tulee tarkastella näitä säästöjä, joita EU-jäsenvaltioissa tehdään. Tämän tyyppinen talousmalli on on ollut syynä siihen, että esimerkiksi omassa kotimaassani Irlannissa nuorisotyöttömyys on 29,7 prosenttia ja Irlannista on poistunut kymmeniä tuhansia, jopa 87 000 nuorta etsimään parempaa elämää jostain muualta. Ja tästä asiasta on sanottu, että nykytilanteessa kes- keskitytään turvaamaan valuutan vakaus, mutta samalla jätetään huomiotta esimerkiksi työttömät kokonaan ja e-, ennen kaikkea nuoret. Ja kuten tässä sanottiin, nuorisotyöttömyys on joissakin valtioissa jo 55 prosenttia. Me emme saa riskeerata tässä tulevaisuuttamme talouden kustannuksella. Kiitos kollega Harkin. Sitten kollega Schröter, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, Parlamentti pitää nuorisotyöttömyyttä talouskriisin pahimpana ilmiönä. Nyt odotamme, että tähän pureudutaan todella. Me haluamme sitovan nuorisotakuun. Haluamme, että jokaisessa jäsenmaassa tarjotaan nuorille mahdollisuuksia, annetaan heille mahdollisuuksia työllistyä ja saada harjoittelupaikka. EUn pitää eurooppalaisen ohjausjakson valvontamekanismeihin liittää nuorisotakuun toteutumisen valvonta. Me odotamme nyt komissiolta paljon. Haluamme, että sanat johtavat todellisiin tekoihin. On tehty ehdotuksia, että eh, tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston välineet ovat suorastaan nuorisoa vastaan. Me haluamme sellaisia välineitä, jotka todella edesauttavat nuorten asiaa. Arvoisa komission edustaja Andor, äänestäkää meidän ehdotuksemme puolesta. Älkääkä nyt jääkö omiin poteroihinne tässä asiassa. Kiitos kollega Schröter. Sitten puolitoista minuuttia kollega Pupakis. Kiitos. Minäkin Otan ilolla vastaan tämän merkittävän aloitteen. On selvää, että nuoret ovat tämän kriisin suurimpia uhreja ja siksi meidän tulee ryhtyä tositoimiin heidän tukemisekseen. Kreikassa yli 50 prosenttia ihmisistä on jo poissa työmarkkinoilta ja se vaikuttaa jo koko yhteiskunnan elämään. Ja nyt meidän kaikki velvollisuutena on varmistaa se, että nuorista ei tule tällaista menetettyä sukupolvea, meidän tulee ottaa mukaan tähän työhön valtiot, työmarkkinaosapuolet ja, ja kaikki muut, jotta voidaan varmistaa, että tässä ryhdytään tarvittaviin toimiin, jotta kunnolliset politiikat saadaan mahdollisimman nopeasti toimintaan. Leikkauksia tehdään jatkuvasti sekä yhteisön budjettiin että kansallisiin budjetteihin, niin mitä tässä voidaan nyt sitten tehdä, minkälaisiin toimiin meillä on varaa ja rahoitusta – Miten tämä nuorisotakuu saadaan rahoitettua ja miten se saadaan käytännössä toteutettua? Sillä tämä on valtavan tärkeää pahimmissa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille. Kiitos kollega Pupakis. Sitten yksi minuutti kollega Kostello. Arvoisa herra puhemies, on hyvä, että Irlannin puheenjohtajuuskauden prioriteetit ovat kasvu ja työllisyys. Ne ovat tällä hetkellä Euroopan päivän polttavimmat ongelmat. Minä olen taistellut nuorisotakuun puolesta Irlannissa ja minä toivon myös ja olen vahvasti sitä mieltä, että tämä tulee olemaan työllisyys- ja sosiaaliministerien neuvoston keskeisin aihe Dublinissa. Jos ajatellaan esimerkiksi Irlannin nuorisotyöttömyysastetta, joka on liki 30 prosenttia, se on viidenneksi suurin Euroopassa. Me olemme hukkaamassa yhtä sukupolvea pitkäaikaistyöttömyydelle. Viime viikolla komission puheenjohtaja Barroso keskusteli nuorisotakuusta kansalaisdialogissa ja hän sai paljon vastakaikua sanoilleen ja hän vahvisti, että komissio tekee kaikkensa asian eteen. Jos me haluamme saada toimivan nuorisotakuun, me tarvitsemme toimivat välineet, kuten Rova Beres totesi. Meidän täytyy näyttää, että EU pystyy päättäväisesti toimimaan tämän asian edestä. Arvoisa komission jäsen haluaisin tietää Dublinin äh, hakemusmenettelystä, mikä sen tilanne on. Kiitos kollega Costello ja sitten yksi minuutti kollega Delli. Niin hyvä komission jäsen, kokonainen sukupolvi on nyt uhrina näille valtaville säästö- ja leikkaustoimille, joita tehdään. Näillä ihmisillä ei ole koulutusta, ei työpaikkaa. Ratkaisu on kuitenkin olemassa. Nuorisotakuu on sellainen asia, jota vihreiden ryhmä on ajanut jo vuosikausia. Se toimii jo Tanskassa ja Itävallassa. Ja sen toimiminen edellyttää kahta asiaa. Ensinnäkin me tarvitsemme varoja tämän ohjelman ja nuorisotakuun taakse. Me tarvitsemme varoja, jotta nuoret pääsevät koulutukseen. Toinen ehto on se, että tehdään selvät säännöt, joilla nuoret voivat päästä esimerkiksi harjoitteluun. Komissio ei voi enää odottaa ja antaa yritysten hyödyntää ja hyväksikäyttää nuoria aivan mahdottomilla työsopimuksilla ja nuoret raatavat lähes ilman palkkaa tietyissä yrityksissä. Me tarvitsemme kunnollista työpolitiikkaa Tämä politiikan on oltava vihreää ja kestävää. Meidän tulee antaa lisää toivoa nuorille. Kyse on siitä, että nuoret saadaan jälleen mukaan Euroopan rakentamiseen. Kiitos kollega Delli. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Bastos. Kiitos puhemies tämä vuosi alkaa niin, että nuorisotyöttömyys on todella dramaattisen korkealla. Ja oma maani Portugal on kaikkein huonoimpien joukossa. Tilanne on samankaltainen maastamuuton suhteen kuin edellisellä vuosisadalla. Ja nyt monet korkeakoulutetut nuoret lähtevät etsimään töitä oman maansa ulkopuolelta. Ja tämä heikentää jo entisestään hyvin vaikeaa taloudellista tilannetta. Ne kustannukset, joita koituu siitä, että nuoret eivät ole mukana työmarkkinoilla Euroopassa, on 750 miljardia euroa. Nuorisotakuu on hyvin tärkeä asia ja meidän pitää pyrkiä siihen, että tämä toimi onnistuu. Tarvitaan rakennerahastoja ja hyvin tiivistä yhteistyötä eri tasojen viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä. Meidän pitää auttaa nuoria siirtymään koulun penkiltä työmaailmaan. Eivät he voi jäädä mihinkään limboon ilman tulevaisuuden näkymiä. Mitä suosituksia Euroopan komissio tekee niille valtioille, jotka ovat erityisen vaikeassa tilanteessa. Ja nyt puhemies keskeyttää. Minuutti, Frau Kollegin. Kiitos kollega Bastos. Sitten puolitoista minuuttia Rova Steinruck. Hyvät naiset ja herrat, nuorisotyöttömyyttä vastaan ei voida taistella – vain sanoin. Meidän täytyy lähteä liikkeelle rahatukku kädessä, aivan kuten tässä on tullut esille. Sosiaalinen murros on totta ja nuorisoon pitäisi nyt erityisesti pureutua ja meidän tulisi nuorisoon nyt keskittää kaikki toimemme Euroopassa. Euroopan parlamentti on edesauttanut hyviä projekteja, joissa voidaan oppia toisilta, aivan kuten komissiokin haluaa. Mm. Me emme ymmärrä sitä ollenkaan, että komissio ja toisaalta ja myös valtioiden ja hallitusten päämiehet suhtautuvat tähän penseästi. Sanovat, että kyllä nuorisotyöttömyyttä pitää torjua, mutta sitten ei anneta tukea tälle Euroopan parlamentin erinomaiselle konkreettiselle idealle. Hävetköön nämä valtioiden ja hallitusten päämiehet taas tyhjiä sanoja ilman mitään konkreettisia tekoja. Kiitos. Kiitos kollega Steinruck. Sitten yksi minuutti, herra Gutierrez Prieto. Señor Andor. Hyvä, Andor. Tämän puheenvuoron aikana Espanjassa on menetetty kaksi työpaikkaa ja niistä toinen on ollut nuorten työpaikka. Tilanne on ollut todella hankala ja tänä aikana viime aikoina ei ole saatu aikaan mitään päteviä keinoja, joilla tätä tilannetta olisi voitu lieventää. Ja nyt tämä aloite tulee myöhään. On tärkeää, että saadaan kunnianhimoisia Euroopan laajuisia ohjelmia, joita parlamentti on pyytänyt. Pitää välttää se, että syntyy turhautumista ja jakaantumista EUsta. Tarvitaan riittäviä resursseja – jo pelkästään 10 prosentilla siitä, mitä on annettu pankkitukena Espanjan, voitaisiin pelastaa tämä ohjelma. Pankit saavat helpommalla tukea kuin tavalliset kansalaiset. Heidän auttamisekseen säännöt ovat hyvin tiukkoja ja jäykkiä. Ja puhemies keskeyttää. Kiitos kollega Gutierrez Prieto. Sitten yksi minuutti kollega Howitt. Niin hyvä komission jäsen, tietänette, että Isossa Britanniassa alle 25-vuotiaista yli 40 prosenttia on työttöminä. Ja näissä erilaisissa työohjelmissa vain muutamia nuoria on itse asiassa mukana. He eivät ole päässeet näihin ohjelmiin. Ja Britanniassa on keskitytty siihen, että tehdään kaikenlaisia verohelpotuksia ja muita helpotuksia varakkaimmille ihmisille, mutta ei nuorille. Haluaisin kertoa tästä keskustelusta myös sen, että Itä-Englanti, joka on oma aluettani, on toisiksi pahiten kärsinyt alue Britanniassa, mitä tulee nuorisotyöttömyyteen, ja siksi olen iloinen tästä nuorisotakuusta. Yksi viidestä nuoresta omalla alueellani sanoo, että heidän tulevaisuuden mahdollisuutensa ovat menneet ja yksi neljästä sanoo, että on aika toivottomalla mielellä. Moni keskeyttää koulun ilman minkäänlaista tutkintoa. Ei, ei anneta heille mitään pillereitä ja lääkkeitä, vaan toivoa. Kiitos kollega Hauit. Sitten kollega Alova, yksi minuutti vážení kolegovia vážený pán komisár som veľmi rada že dnes opäť diskutujeme situáciu mladých ľudí v európe. Kiitos arvoisat kollegat, hyvä komission edustaja. On hyvä, että keskustelemme nuorisotyöttömyydestä. Nuorisotyöttömyys on todella vakava vitsaus Euroopassa. Se koettelee useita ihmisiä ja Euroopan komissiolla on ollut ajatuksia tähän suuntaan ja sitten nuorisotakuu on ollut tässä sosialistien aloite. Hyvä, että tämä on tullut esille nuorisotakuu, jonka komission edustaja otti esille, että nuoret voisivat joko jatkaa opintojaan, saada harjoittelupaikan tai heille voitaisiin osoittaa työpaikka. Tämä voisi torjua nuorisotyöttömyyttä, koska onhan investointi nuorisoon investointi tulevaisuuteen. Meidän täytyy irrottaa tähän toimintaan eurooppalaisia varoja jotta voidaan, voitaisiin luoda kaksi miljoonaa työpaikkaa nuorille. Sekään ei riitä, koska viisi miljoonaa työtöntä Euroopassa on, joten tarvitaan todella valtavat varat, jotta näitä työpaikkoja voitaisiin luoda. Meidän täytyy saada myös investoijat ja sijoittajat tähän mukaan. Me olemme teidän rinnallanne tässä hankkeessa. Kiitos kollega Nevedalova. Sitten Kardia Zaval Rubial. Vielä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Nuorisotyöttömyyttä vastustavat toimet kuuluvat komission parlamentin ja neuvoston suuntaviivoihin, jotka hyväksyimme 2020 strategian yhteydessä. Meillä on ollut toimia tämän osalta jo vuodesta 1995 ja kaikki toimet ovat ter- tervetulleita. Kuitenkin tämä aloite, jossa vaaditaan, että kaikille EU-nuorille tarjotaan neljän kuukauden työttömyysjakson jälkeen koulutus tai työpaikka on joiltakin osin, osin hieman puutteellinen. Tässä ensinnäkin tarvitaan, tai tämä jätetään jäsenvaltioiden halukkuuden varaan, eikä määrätä konkreettisia toimia. Ja samoin tähän pitää liittää tiettyjä palkka, laatuvaatimuksia ja pitää varmistaa se, että seuraavan seitsemän vuoden aikana tähän annetaan tarpeelliset resurssit. Kiitos kollega Gardia Sabal Rubial. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Tämä on nyt aikamoisen hankala tehtävä. Meillä on liki 20 puheenvuoropyyntöä. Alun perin aika aikaa tälle keskustelulle oli kaavailtu viisi minuuttia. Nyt pyydän äärimmäistä kurinalaisuutta. Kolmelta on jopa viety puheenvuoro. Ja nyt nyt tässä ei anneta enää enää, ähm, enää uutta puheenvuoroa niille, jotka olivat puheenvuoron käyttäneet jo tähän astisessa keskustelussa. Toivon ymmärrystä tämän menettelyn suhteen ja annetaan puheenvuoro niille, jotka eivät sitä vielä ole käyttäneet. Olkaa hyvä. Jamstvo za mlade zelo pozdravljam. Kiitoksia. Pidän todella hyvänä tätä nuorisotakuuta, nimittäin siksi, että ne nuoret, joilla ei ole töitä, eivät voi perustaa perhettä, eivätkä päästää luovuutta valloilleen. Tarvitaan lisää koulutusta. Se, että neljän kuukauden työttömyysjakson jälkeen tarjotaan työpaikkaa on toivottava ja siksi on tärkeää, että tässä mallissa keskitytään nuorisoon. Mutta tässä, tästä puuttuu tiettyä motivaatiota, tiettyjä perusteluita, koska ei ole selvää, että kaikki onnistuu. Meidän täytyy muistaa, että nuoriso on osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Kiitos kollega Matsei Kukovic. Seuraavaksi kollega Senalova. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, Evropa si nemůže dovolit ztratit generaci. Kiitos. Hyvät kollegat, Euroopalla ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea. Nuorisotyöttömyysluvut, nuorisotyöttömyysluvut ovat kauheita. Yli 13, 13 maassa nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia. Monessa se on lähes 50 prosenttia tai yli. Tässä kaikessa on kyse ihmisistä, jotka elävät parasta aikaansa. He voisivat olla tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Me emme voi nyt vain istua ja odottaa talouden toipumista ja talouskasvua. Se on liian myöhäistä miljoonille nuorille. Valitettavasti tämä säästöpolitiikka tekee asioista vieläkin vaikeampia. Otan ilolla vastaan tämän nuorisotakuu-ehdotuksen. Tilanne vaatii kiireellisiä toimia, mutta on tärkeää, että tämä väline on sellainen, jota voidaan käyttää yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa. Grazie, onorevole Krom. Kiitoksia. Seuraavaksi Kronberg. Kronberg. country Finland has very good experiences with the youth guarantee. Niin Suomellahan on jo paljon kokemuksia nuorisotakuusta ja 80 prosenttia nuorista on käyttänyt näitä palveluita. Ja nuoret tekevät paremmin perusteltuja päätöksiä, kun he siirtyvät työmarkkinoille. Mutta jotta tätä eurooppalaista aloitetta voidaan tukea, tarvitaan työpaikkoja. Jos katsotte Etelä-Euroopan tilannetta, on tärkeää että maasta toiseen voi siirtyä tämän ohjelman alla, esimerkiksi Espanjasta Saksaan. Ja jos tätä ra- rahoitetaan rakennerahastojen kautta, niin silloin tarvitaan lisää ihmisiä myös työllisyyspalveluihin. Muuten tämä ei tuo mitään lisäarvoa. Grazie, onorevole Murphy. Kiitos ja seuraavaksi Murphy. Thank you, President. It's all... Kiitos puhemies. No totta kai komissio voi täällä valitella nuorisotyöttömyystilannetta, mutta onko siellä kysytty, että mistä tämä kriisi johtuu? Se ei johdu siitä, että nuorilla ei olisi koulutusta tai että nuorilla ei olisi tarpeeksi työkokemusta. Se ei johdu siitä, että nuoret eivät ole joustavia. Tässä syyllisiä ovat nämä leikkaukset, jatkuvat säästöt, joita komissio ja neuvosto ovat jatkuvasti tehneet ja suurin osa tämän parlamentin poliittisista ryhmistä myös. Nuorisotakuusta tulee varmasti tällainen uusi tyhjä lupaus, jolla ei ole mitään arvoa. Meillä on Irlannissa ja Britanniassa kaikenlaisia työohjelmia, jotka ovat tehneet näistä maista tällaisia hikipajoja, joissa alihintaan tehdään raskasta työtä. Eurooppalaisten nuorten tulisi nyt liittyä yhteen ja vaatia työpaikkoja. Me tarvitsemme julkisia varoja, joilla näitä työpaikkoja luodaan, joilla koulutuspaikkoja luodaan ja että koulutus on ennen kaikkea ilmaista nuorille. Grazie. On... Kiitos. Sitten Salavrakos. Kiitos. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nuorisotyöttömyyttä, työttömyyttä, niukkuutta, talouskriisiä on kaikkialla Euroopassa. Ja työttömyys ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys, vaan myös terveydellinen. Se, vaikuttaa voimakkaasti ihmisen henkiseen terveyteen. Me ajamme kokonaisen sukupolven hulluuteen tällä asialla, että heillä ei ole työtä. On erittäin hyvä, että tästä asiasta nyt keskustellaan laajapohjaisesti. Meidän täytyy saada näitä suunnitelmia ja toimia eteenpäin. Nuorisotakuu täytyy saada voimaan ja toimivaksi. Se ei saa jäädä elämään vain paperilla. On ehdottoman tärkeää, että ymmärrämme, että nyt tämä jatkuva säästäminen ja talouden niukkuus ja nuorisotyöttömyyden aalto on, on synnyttämässä uutta proletariaatin luokkaa, joka voi hukuttaa koko Euroopan. Kiitos sitten Stojanov. Kiitos puhemies. Minä olen tämän parlamentin nuorin miesjäsen ja olen myös sellaisesta ryhmästä, jossa suurin osa jäsenistä on alle 30-vuotiaita. En toista näitä tässä jo kuultuja lausuntoja, puhun tietystä ongelmasta. Monet yritykset edellyttävät, että nuorilla työntekijöillä on jo aiempaa työkokemusta. Minä haluaisin kysyä, että no miten ihmeessä sellainen nuori, joka tulee suoraan yliopistosta, miten ihmeessä hänellä voisi olla tällaista työ, työkokemusta? Ja ihminen ei toisaalta saa työkokemusta, kun ei koskaan pääse mihinkään työpaikkaan. Ja siksi vetoan teihin, hyvä komission jäsen, kun yritykset käyttävät eurooppalaisia rahastoja ja varoja luodakseen työpaikkoja nuorille, niin silloin tulisi vaatia sitä, että yritykset eivät saa edellyttää nuorilta tällaista aiempaa työkokemusta. Minusta se on aivan selvää syrjintää ja ikinä ei päästä tavoitteisiin, jos näin toimitaan. Grazie. On... Kiitoksia. Seuraavaksi Lukaczewska. Pani przewodnicząca, jest takie powiedzenie syty... Kiitos, arvoisa puhemies. Minusta on hyvä tässä esittää vertaus, että koska kylläiset eivät tunne nälkää, eivät myöskään työlliset ymmärrä työttömyyttä. Meidän tulee miettiä asiaa nuorten näkökulmasta. Me olemme keskustelleet asiasta, erilaisia aloitteita on esitetty, niitä on vaikka kuinka paljon. Kuka on kuunnellut nuoria? Nuoret odottavat meiltä yhä konkreettisia ehdotuksia ja toimia. Ja vuosi vuodelta työttömiä nuoria on aina vain enemmän ja enemmän. Aloite on hyvä, mutta aloite on kuitenkin vain aloite. Meidän täytyy saada se täytäntöön mahdollisimman pian. Voisiko komission jäsen esittää konkreettisesti meille, miten tämä asia sitten pannaan täytäntöön, jos tämä aloite jää vain suosituksen tasolle? Eikö ole olemassa mitään välineitä, joilla pakotetaan jäsenvaltiot ottamaan nuorisotakuu käyttöön? Asetetaanko mitään sanktioita, mikäli tätä ei oteta käyttöön? Vrieska. Kiitos sitten Sybrieska. Pani przewodnicząca. Zaproponowane przez Komisję Kiitos. Komission aloite nuorisotakuusta on hyvä kannustin jäsenvaltioiden hallituksille. Meidän on kuitenkin korostettava tiettyjä näkökohtia, joihin voi liittyä ongelmia tämän takuun täytäntöönpanon osalta. Jossakin jäsenvaltioissa nuoret odottavat pidempään kuin neljä kuukautta ennen kuin he löytävät opintojen jälkeen työpaikan, koska työpaikkoja ei välttämättä ole. Julkisia menoja leikataan ja koulutuspaikat ja työpaikat onnistuvat ainoastaan, jos kaikki työmarkkinoilla mukana olevat osapuolet osallistuvat toimiin. Tarvitaan entistä parempaa rahoituksen käyttöä, eikä

jos ei haluta oikeasti että eh, syntyy uusia työpaikkoja ja nuorisotyöttömyyttä aletaan laadukkaasti parantamaan Grazie, onorevole Irigoyen. Kiitos. presidenta, Kiitoksia, jäsen. Kaikki ovat täällä todenneet, että ilman nuoria ei ole tulevaisuutta. Monet kollegat ovat todenneet, että nyt meillä on käsissämme sukupolvi, joka on todella kouluttautunut, mutta sillä ei ole silti todellisia mahdollisuuksia Euroopassa. Ja onnittelen teitä komission jäsen Andor tästä ehdotuksesta. Me tarvitsemme todella riittävää rahoitusta, jotta saadaan tuloksia ja jotta saadaan loppu tälle tilanteelle. Enää ei hyväksytä sellaisia ehdotuksia, jotka eivät johda mihinkään. Tarvitsemme sellaisen rahaston, joka todella takaa nuorisotakuun toteutumisen. Komission jäsen, tämä tilanne on niin vakava, että meidän pitää toimia todella nopeasti ja lähestulkoon aina vastaukset tulevat liian myöhään ja nyt todella pyydän, että näin ei kävisi. Kiitos. Uh, do you accept a blue card? Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Arda, Miss uh, Irigoyen. Irigoyen, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Selvä. Oli Tsikau. Kollega Tsikau. Uh, aș uh, dori să întreb pe stimata... Kiitos. Kysymys arvon kollegalle kuuluu seuraavasti. Nuorisotyöttömyys on huolestuttavalla tasolla, se on totta, mutta varsin suuri osa eurooppalaisista nuorista myös keskeyttää opintonsa Eikö tämä opintojen keskeyttäminen ole myös ongelma Euroopan unionissa? Eikö sekin olisi sellainen ongelma, johon pitäisi pureutua? Koulutus on tärkeää, mutta täytyy pitää kiinni siitä, että koulutusta ei lopeteta kesken. Sehän on ainoa tie hyvään työpaikkaan. Niin, totta kai olen yhtä mieltä kollegan kanssa. On totta, että monet nuoret jättävät opintonsa kesken – aikaisemmin työmarkkinat olivat paremmassa kunnossa, ihmiset saivat helpommin työpaikkoja ja nyt monet ovat palaamassa opintojen pariin. On tärkeää, että he pätevöityvät, mutta on myös tärkeää, että kun he sitten ovat valmiita palaamaan työmarkkinoille, että siellä todella myös on työpaikkoja. Kiitos sitten Keller. in manchen regionen europas hat Kiitos. Joillakin eurooppalaisilla alueilla joka toisella nuorella ei ole työpaikkaa eikä harjoittelupaikkaa, mutta on myös joitakin alueita Euroopassa, joissa ei ole nuoria ollenkaan. Joten olisiko syytä lisätä liikkuvuutta? Tähän ei tarvita mitään erityisiä sääntöjä, vaan tietoa houkuttimia, koulutusta, kielikoulutusta, kaikkea sellaista, että liikkuvuus lisääntyisi. Aivan yksinkertaisia käytännön asioita, joita voitaisiin ottaa käyttöön eurooppalaisissa jäsenmaissa ja osoituksena eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Jos menetämme kokonaisen sukupolven, se ei ole ainoastaan kansantaloudellinen ongelma, vaan myös todellinen demokratian ongelma. Grazie, onorevole Paolo. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Paska. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. En väitä tässä, että komissio ei haluaisi luoda nuorille työpaikkoja, mutta haluaisin huomauttaa tai kertoa muutamista kokemuksista, joita minulla on omasta maastani. Huolimatta tästä vaikeasta tilanteesta. Minun maassani itse asiassa talous kasvaa. Autoteollisuus kasvaa ja elektroniikkayritykset muun muassa etsivät jatkuvasti uusia työntekijöitä. Meillä nuorisotyöttömyys on 25 prosenttia, mutta nämä työpaikat eivät meidän nuoriamme kiinnosta. Heillä ei ole oikeaa koulutusta nuoret ovat enemmän kiinnostuneita humanistisista aineista, joista taas teollisuus ei niinkään välitä. Osa ongelmasta voi olla se, että tässä on ongelma sen välillä, minkälaisia kursseja yliopisto tarjoaa ja mitä työtä on tarjolla. Grazie, onorevole Kratsa. Kiitos, sitten Kratsa. E, e, Kiitoksia, rouva puhemies Kollegat ovat jo sanoneet paljon mielenkiintoista ja haluaisin todeta, että me todella tarvitsemme välittömiä toimia, jotka estävät työllisyystilanteen edelleen heikkenemisen. Eikä tässä pidä katsoa ainoastaan Etelä-Eurooppaan, vaan myös useisiin keskisen Euroopan maihin. Meidän pitää välttää myös se, että nuoret lähtevät omista maistaan. Meidän, pitää estää Euroopan kilpailukyvyn heikkeneminen ja siksi näihin toimiin pitää ryhtyä väl, välittömästi. Meillä on jo erilaisia nuoriso-ohjelmia, voimme tehdä arviointeja ja tehdä johtopäätöksiä, joilla voidaan välttää menneisyyden virheitä ja sitä, että tuhlataan varoja. Meidän pitää luoda tasapainoisempi tilanne eri EUn jäsenvaltioiden välille, koska jos näin ei ole, on vaikea saada tasapainoista investointi- ja työllisyystilannetta nuorille Euroopassa. Grazie, onorevole Kelly. Kiitos, Ten uh, Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos arvoisa puhemies. Tämä on todella vakava asia ja kaikki toimialat ovat kärsineet ja erityisesti kansanosista nuoriso on kärsinyt eniten. He oppivat koulussa, opiskelevat kovasti saadakseen elinikäisen työpaikan. Kaikki katoaa taivaan tuuliin. Olen tuntenut opiskelijoita, jotka matkustavat tuntikausia haastatteluun, eivätkä kuule edes tuloksista yhtään mitään. Nuorisoa kohdellaan huonosti. He etsivät koko ajan työpaikkaa. On pidettävä huolta siitä, että he eivät masennut täysin. Ja maahanmuutto on todellinen ilmiö myös minun maassani, mutta vuoden 1996 valmistuneiden joukosta vain kolme on lähtenyt maasta. Nyt tilanne on aivan erilainen. Nyt täytyy komission tarttua toimeen ja tämä vuosi jääköön historian sellaisena vuotena, jolloin annoimme eurooppalaisille nuorille uutta toivoa. Kiitoksia. Nyt päättyy menettely puhujalista ja nyt annamme puheenvuoron komission jäsen Andorille. Madam President, members. Uh, niin, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Tämä on ollut tärkeä keskustelu aiheesta, joka on kyllä valtavan tärkeä myös tälle komissiolle. Irlannin puheenjohtajuuskausi on vasta alkanut ja viime viikonloppuna Dublinissa kuulimme, että, että tämä aihe on myös Irlannin hallitukselle todella merkittävä. Tämä asia on tärkeä. Ja sen myötä helmikuussa työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvosto keskustelee myös tästä nuorisotakuualoitteesta. Me tiedämme, että tilanne on vakava. Sain tässä nyt viestejä Espanjasta ja Irlannista, ja siellä syyttävä sormi osoitti komissiota ja eurooppalaisia linjauksia. Minä kehottaisin kuitenkin vakavampaan analyysiin. Olen aina innokas keskustelemaan tämän kriisin syistä, mutta minusta on hiukan liian yksinkertaista väittää, että se tämä johtuu ainoastaan EU-sta tai komissiosta. Irlannissa suunnaton asuntokeinottelu johti asuntomarkkinoilla valtavaan kuplaan, jolla oli omat seurauksensa. Tiedän, että Espanjassa tilanne on erittäin vakava. 5. joulukuuta komissio antoi omat ehdotuksensa ja päivää ennen sitä keskustelin Espanjassa nuorisovaltuutettujen kanssa ja olen itse asiassa menossa sinne takaisin. Espanja on maa, jossa nuorisotyöttömyys on kaikkein pahimmalla tasolla. Minusta tämä nuorisotakuu-aloite osoittaa, että Euroopan unioni pystyy tekemään myös myönteisiä asioita. Me pystymme jakamaan parhaita käytäntöjä, tekemään yhteistyötä. Ja tässä on kyse myös siitä, että tarjotaan jonkinlaista sisältöä tähän talouden eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Tämän tyyppisiä merkkejä on saatu Suomesta ja Itävallasta – Itävallan liitokansleri puhuu täällä huomenna ja hän toivottavasti hyvin ylpeänä mainitsee nämä alhaiset nuorisotyöttömyysluvut omasta maastaan. Totta kai nuorisotakuu yksinään ei riitä nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun. Me tarvitsemme muitakin aloitteita ja niitä on tulossa. Tämä oppisopimuskoulutusmalli, josta jo saksalaiset edustajat puhuivat, on yksi niistä. Sellaista koulutusta on jo tarjolla Saksassa ja Itävallassa. Me tarvitsemme myös muunlaisia aloitteita, muun muassa sellaisia, jotka kannustavat nuoria etsimään työpaikkoja muista maista, ei vain heidän omasta kotimaastaan. Liikkuvuutta tulee siis edistää. Me teemme jatkuvasti paljon töitä näiden asioiden eteen ja jatkamme sitä yhteistyössä tämän parlamentin jäsenten kanssa. Edustaja Hirsch kertoi tässä, että nuorisotakuu ei ole työpaikkatakuu ja sillä ei saada poistettua nuorisotyöttömyyttä, mutta se voi vähentää merkittävästi nuorisotyöttömyyttä. Kyse on siitä, että tarjotaan tietynlaisia paketteja nuorille. Kyse voi olla koulutuksesta tai työpaikasta tai muusta. Ja vaikka tarjottaisiin koulutusta tai muuta opetusta ja koulutusta, niin se kuitenkin merkittävällä tavalla lisää tämän nuoren työllistymismahdollisuuksia siinä omassa maassaan. Viime vuosina tästä asiasta on keskusteltu paljon. On keskusteltu myös joustoturvasta, muun muassa täällä parlamentissa, siitä minkälaista joustavuutta ja toisaalta minkälaista turvaa pitäisi työntekijöille tarjota minä uskon, että on tärkeää tarjota turvaa eli työpaikka kokonaiselle sukupolvelle. Työpaikkojen tulee olla varmoja myös tulevaisuudessa. Tämä ei ole ainoastaan nyt vastaus tähän kiireelliseen kriisitilanteeseen, vaan kyse on siitä, että pyritään parantamaan näitä rakenteita kokonaisuutena niin, että ihmiset saadaan koulusta työhön mahdollisimman sujuvasti. Rahoitus, kuten jo alussa mainitsin, on avainasemassa. Resursseja on Euroopan sosiaalirahastossa, mutta ne tulee merkitä tähän asiaan nyt ja myös pitkällä aikavälillä. Tässä Stein, edustaja Steinrück sanoi, että paljon on krokotiilin kyyneleitä vuodatettu Euroopan nuorisotyöttömyyden vuoksi, mutta että nyt se saa riittää. Me tarvitsemme aitoja toimia. Me tarvitsemme rahoitusta, ei ainoastaan ESRstä tälle vuodelle, vaan ESRstä myös seuraavalle monivuotisen rahoituskehityksen kehyksen kaudelle. Sitten vielä muutama sana näistä konkreettisista hankkeista, joista edustaja Kostello kysyi voimme tulevina viikkoina selventää tätä asiaa ja olemme itse asiassa tulossa Irlantiin kahdesti helmikuun aikana ja voimme keskustella tästä asiasta siellä. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta ja tuesta, jota parlamentti on ilmaissut, ei ainoastaan tänään, vaan edeltävien kolmen vuoden aikana. Olette tukeneet näitä lippulaivahankkeita ja myös nuorisoon ja työttömyyteen liittyviä hankkeita. Me tarvitsemme teidän tukeanne nyt ja myös tulevaisuudessa. Keskustelu ei pääty tähän. Nuorisotakuu on kuitenkin saanut merkittävää tukea ja sen tulee olla vahva viesti jäsenvaltioille helmikuun neuvostoon. Toivon mukaan se heijastuu myös rahoitukseen. Kiitos. Grazie, komissario. Comunico di aver... Kiitoksia komission jäsen. Olen saanut tämän keskustelun päätteeksi päätöslauselman ja keskustelu päättyy. Tästä äänestetään keskiviikkona 16. tammikuuta. Seuraavaksi esityslistalla on yhteiskeskustelu, joka koskee kohesiopolitiikkaa